Nyt voin todeta, että hyvin suurella ilolla voin toivottaa tervetulleeksi kanadalaisen edustuston, joka on tuolla yleisölehterillä. Tervetuloa vieraillemme. La delegazione presieduta dall'onorevole David Tilson johtaa tätä valtuuskuntaa. Hän on Kanada-Euroopan parlamentaarisen kokouksen puheenjohtaja mukana. On Ontarion, Albertan, Kepekin ja muiden alueiden, kuten brittiläisen Kolumbian edustajia. He ovat täällä Brysselissä tutustumassa kumppaneihin Euroopan unionista. hän Euroopan parlamentin ja Kanadan 36. parlamenttien välinen kokous on käynnissä olimme äärimmäisen järkyttyneitä 22. lokakuuta Ottavan parlamentissa tapahtuneesta iskusta. Ihailemme kovasti sitä rohkeutta ja arvokkuutta, jolla Kanadan kansalaiset kohtasivat nämä traagiset tapahtumat, tämän traagisen iskun. Demokratia on yhteiskuntamme ydin niin Kanadassa kuin Euroopassakin ja toivon, että parlamenttiemme väliset yhteydet vahvistuvat entisestään. Toivotan teille todella kaikkea hyvää täällä Euroopan parlamentissa vierailullanne. Kiitos. Passiamo ora alle votazioni. Nyt toimitamme äänestykset. Onorevole Ajala Sender. Ajala Sender. Si, perdone, presidente. Suotaan anteeksi puhemies. Toteaisin vain, että meidän tulisi kaikkien olla tyytyväisiä siihen, että Rosetta pääsi laskeutumaan. Tämä on äärimmäisen tärkeää Euroopan unionille, että nyt mekin olemme avaruudessa. Kiitos. Kyllä, tämä on eurooppalaisen teknologian huippuhetki, eurooppalaisen teollisuuden huippuhetki. Ajala Sender, olette aivan oikeassa. Kiitos. Ja todella nyt siirrymme Hautalanne mietinnön äänestykseen. Oikeusasiavaliokunnan